Tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő napirendi Hyvät kollégat, siirrymme seuraavaan esityslistakohtaan. Mutta ennen kuin näin teemme, eh, odotellaan ihan pieni hetki, koska ulkosuhdeedustaja Rova Mogherini ei ole vielä täällä salissa. Hän on parhaillaan eräässä toisessa kokouksessa, mutta heti kun hän pääsee paikalle, ryhdymme tarkastelemaan seuraavaa kohtaa.